esityslistaan. Aiempien istuntojen pöytäkirjat ovat jo käytössä teillä. Onko niihin huomioita? 17. joulukuuta pöytäkirjat on hyväksytty, ei ollut huomioita. Tästä päivästä lähtien rouva